herrat, jatkamme istuntoa. Eilisen pöytäkirjat ja muut asiakirjat on käytettävissä. Onko kommentteja? Ei liene näihin asiakirjoihin. Pöytäkirjat on näin hyväksytty. Seuraava